2015 vuoden jälkeistä strategiaa pohdittaessa. Kiitoksia puhemies. Okei, okay, thank you. Kiitoksia. Tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitaan huomenna tiistaina 8. lokakuuta puolelta päivin. Seuraavaksi Gomesin mietintö. Ja esittelijä saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja kaikkia poliittisia ryhmiä. Ja nyt mikrofoni hävisi. Não sei se está a A política externa europeia deve refletir... Euroopan unionin ulkopolitiikka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mutta kuitenkin korruptio estää EUn ponnistelut uudistuksien aikaansaamiseksi sellaisissa maissa, joissa korruptiota pitäisi torjua ja samalla myös Euroopassa yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tämä saattaa vaikuttaa maissa kehitykseen. Meidän pitää saada johdonmukaisuutta toimiimme EU-ssa sekä sisällä että ulkona. Ja jotta tähän päästäisiin, meidän pitää ryhtyä miettimään, miten on mahdollista, että me olemme avunantajina korruptiossa siinä, että pääomaa häviää esimerkiksi koulutuksen ja terveydenhuollon käsistä muihin kyseenalaisiin tarkoituksiin. Meidän täytyy lopettaa pankkisalaisuudet ja lisätä yritysten omistajuuden avoimuutta, rahanpesu ja muu pitää paljastaa ja myös rikoslakeja pitää kehittää, antaa toimivaltaa eurooppalaisille tuomioistuimille, jotta siellä voidaan käsitellä korruptiota, vaikka sitä, se on tapahtunut EUn alueen ulkopuolella. Jos näin saamme, tämän saamme aikaiseksi, niin me, me toimimme kansalaistemme eduksi. Kansalaiset kyllä ymmärtävät, että nykyinen kriisi ja se, miten Euroopassa epätasa-arvo on lisääntynyt, johtuu osittain korruptoitumisesta, eh, jotka liittyvät rahoituslaitosten vapauttamisen viime vuosikymmenten aikana. Eh, Espanjassa on kärsitty kovasti ja Kreikassa Saksassa saksalaiset, saksalaisia sukellusveneitä ostettiin palveluja vastaan. Ja Euroopan komissiossakin tiedettiin tästä asiasta, mutta tätä ei ole koskaan viety tuomioistuimeen. Tilanne on hyvin huolestuttava ja meitä kutsutaan poliitikoksi, mutta me emme osoita rehellisyyttä. Meidän pitää osoittaa jotain Äh, meidän pitää osoittaa, että teemme jotain korruption poistamiseksi omissa jäsenvaltioissamme EU-ssa ja suhteissamme kolmansiin maihin. Me emme voi torjua korruptiota kolmansissa maissa, jos meidän oma talomme ei ole äh, kunnossa tai oma piha meille kunnossa. Tässä mietinnössä ehdotetaan, että että katsotaan Magnitski-lainsäädäntöä Yhdysvalloissa, otetaan siitä mallia. Siellä arvioidaan ihmisoikeuksien rikkomuksia suhteessa korruptioon, mutta tämä ei ole pelkästään EUlle e tai Magnitski-asiassa mukana olleille, mutta haluamme myös tähän mukaan pankit ja, ja, ja omaisuuden jäädyttämisen, varojen jäädyttämisen ihmisoikeusrikkomusten tullessa kyseeseen. Ja ne, jotka vainoavat ihmisoikeusaktivisteja, niitä pitää lainsäädännöllä rajoittaa. Halutaan lisää avoimuutta ja sellaiset yksiköt, jotka ovat yhteydessä EU-hun, eh, niiden pitää selvittää niiden omistajuussuhteet. Ja tässä tarvitaan lisää avoimuutta eh, erityisesti budjetin, budjetinkin osalta. Ja tämä olisi hyvin tärkeää, jos annetaan rahoituksellista tukea kolmansille maille. Eh, Yrity, yritykset, jotka saavat tukea EUlta, pitää luetteloida, jos sieltä on joskus löytynyt lahjontarikoksia. Ja näin varmistaa, että EU-rahaa ei käytetä rahanpesuun. Ja rehellisyyden kannustaminen yrityksissä, sellaisen ilmapiirin luominen, joka kehittää avoimuutta, on meidän prioriteettimme Tarvitsemme suuntaviivoja sille, eh, mitä ilmiantajille eh, tehdään eh, ja miten ilmiantajia kohdellaan, jotka osoittavat, että EU-varoja käytetään väärin. Tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä tälläkin alalla niin, että voimme suojella ilmiantajia silloin, kun saamme tietoa tarvittavaa tietoa, joka pitää korruptiosta tuoda esille. Kiitos. Gomez. Kiitoksia, Gomes. Sitten menettely ilman puhelistaa. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa Estrella. Kiitoksia, puhemies. Aluksi haluaisin onnitella esittelijää. Mielestäni tämä mietintö on nyt oikea-aikainen. Tämä on hyvin ajankohtainen mietintö. Euroopan unionin on näytettävä esimerkkiä ja sen on sovellettava tiukempia sääntöjä ei pelkästään omalla alueellaan, vaan myöskin suhteissaan kolmansien maiden kanssa, kun kyse on yhteistyöstä. Tämä on jo todettu täällä ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että me emme voi unohtaa sitä, että epätasa-arvo ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus – ovat olleet syinä talouskriisille, jota me nyt elämme. On puhuttu petoksista, rahoitusalan sääntelyn heikentämisestä, ja tämä on nyt johtanut tähän tilanteeseen ja näihin uhrauksiin, joita kansalaisten on pitänyt tehdä. Mehän tiedämme, että kansalaiset ja poliitikot ovat hyvin kaukana toisistaan, joten meidän täytyy nyt näyttää esimerkkiä, jotta saisimme enemmän avoimuutta rahoitussektorille, taloussektorille ja myöskin politiikkaan. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Ferreira. Kiitoksia puhemies. Korruption vastainen toiminta, jotta se on tehokasta, niin silloin ei voida olla välittämättä ilmapiiristä, joka edistää tällaista korruptiota. Niin sanotut rakenteiset uudistusohjelmat, joita sanellaan IMFstä kautta linjan, näin on ollut jo vuosikymmen IMFssä, pyritään yksityistämään, myydään valtionomaisuutta, yksityistään julkisia palveluita, jotta yksityinen etu ylittää julkisen edun. Tämä johtaa siihen työpaikkoja häviää, tämä johtaa köyhyyteen ja luo ilmapiiriin, joka taas johtaa korruptioon ja tällaisiin liian hyviin suhteisiin liikemaailman ja politiikan, poliittisen maailman välillä – ennen kaikkea pitäisi keskittyä ennaltaehkäisyyn ja tämä tarkoittaa sitä, että pitää päästä eroon näistä huonoista politiikoista. Tomasik. Kiitos, että Tomasik. Kiitos. Minä olen siirtymämaan edustaja ja entinen poliisi. Ja siinä mielessä uskon, että EUn pitäisi tehdä kaikki voitavansa korruption kitkemiseksi eh, myös kolmansissa maissa. Eh, se kuitenkin suojaa EUn omia taloudellisia etoja. On hyvin tärkeää, että eh, yhteistyö, siirtymä maiden hallitusten kanssa on tärkeää ja lainsäädäntöä kyllä on mutta riittyy siitä, miten maissa poliittista konsensusta riittää korruption kitkemiseksi. Poliisi ja tuomioistuinlaitos molemmat toimivat yhteistyössä korruption ehkäisemiseksi ja tämä on tietysti liittyy hallintoon ja tämä johtaa ja se nimenomaan hallinto johtaa korruption lisääntymiseen. Kiitos sitten komission jäsen Damanaki. businesses regardless of nationality. Mm, korruptio haittaa liikemaailmassa, haittaa yhteiskuntaa kokonaisuudessaan samoin, synnyttää taloudellisia kustannuksia, vaikuttaa kielteisesti kehitykseen. Tämä kaikki tunnustetaankin nykyään varsin laajalti, siksi minä haluaisin kiittää Rova Gomezia tämän mietinnön laatimisesta komission mietinnössä aivan oikein puhutaan siitä, että EUsta voi tulla vain uskottava ja vaikutusvaltainen johtaja korruptiovastaisessa taistelussa, jos se tarttuu korruptioongelmiin, rahanpesuun, järjestäytyneeseen rikollisuuteen omien rajojen sisällä myös. Tämä on meidän ensimmäinen tehtävämme siis. EU, vaikkakin EU nähdään yhtenä maailman puhtaimmista paikoista korruptiosta, korruptiota löytyy kyllä täältäkin. Se vaihtelee luonteeltaan ja määrä vaihtelee maasta toiseen, mutta se kuitenkin koskee meitä ihan kaikkia. Tämän takia kesäkuussa 2011 komissio hyväksyi korruption vastaisen paketin, jossa oli mukana tiedonanto korruption vastaisesta taistelusta EU:ssa. ssa siellä puhutaan päätoimista tulevaisuudessa. Korruption vastainen paketti sitoo komission keskittymään enemmän korruption kaik- kaikessa sisäisessä ja ulkoisessa toiminnassaan. Nyt aivan erityisesti viittaisin muutamiin kohtiin mietinnöstä. Me olemme samaa mieltä siitä, että täytyy säännellä yksi yksityisten sotilaallisten ja turvallisuusjärjestöjen toimintaa, että varmistetaan, että ne täyttävät ihmisoikeuslainsäädännön periaatteet ja kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön. Tähän mennessä EU on ainoa alueellinen järjestö, joka on ilmaissut tukensa Monterein asiakirjalle. EU jatkossakin osallistuu aktiivisesti YK hallitusten väliseen työryhmään ja jossa käsitellään kansainvälisiä kehyksiä tässä asiassa. Sitten mitä tulee tähän Magnitski-tapaukseen, tämä on legitiimi kysymys, joka koskee myös EUta. Venäjän viranomaisten täytyy sisäisesti saada aikaan riippumaton uskottava tutkimus tämän henkilön kuolemasta. Me tunnemme huolta siitä, että maaliskuussa jutun käsittely loppui huolimatta siitä, että todisteita oli ja piti kuitenkin voida selittää, miten hän kuoli. Magnitskin syyttelepano hänen kuolemansa jälkeen on asia, jota emme voi hyväksyä. EU on huolissaan viime heinä kuun tuomiosta Moskovassa mm, Sergei Magnitski ja William ja vastaan. Herra Magnitski on tehty rikollisesti kuolemansa jälkeen huonojen todisteiden pohjalta. Hän kuitenkin halusi paljastaa korruptiotapauksen ja eikä ole, ole voitu edes selvittää hänen kuolemansa olosuhteita. Olemme panneet merkille Euroopan parlamentin aloit esteet, joilla vaaditaan eurooppalaista Magnitskin lainsäädäntöä. Meidän täytyy myös ajatella, että rajoittavat toimet, joihin EU voi ryhtyä, ovat varsin herkkä väline. Seuraamuksia pitäisi käyttää vain viime kädessä osana kokonaisvaltaista politiikkaa politiikka, jossa on mukana vuoropuhelu, täydentävät toimet ja muiden välineiden käyttö. Tässä tarvittaisiin kaikkein korkeamman tason politiikan tukea. Ne voitaisiin ottaa käyttöön vain yksimielisellä sopimuksella jäsenvaltioiden kesken EU-ssa. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna puolelta päivänä. Seuraavaksi Matsonin mietintö ja puheenvuoron saa Herminia Matsoni.